Edustaja Sippel. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission Redin hyvät kollegat. Juuri näinä viikkoina ja kuukausina on tärkeää aina uudelleen viitata siihen, että Euroopan unioni on enemmän kuin markkinapaikka. Se on arvoyhteisö ja varsinkin vaikeina aikoina sen täytyy olla vahva arvoyhteisö kaikilla politiikan osa-alueilla – EU ja sen jäsenvaltiot pohjautuvat yhteisiin periaatteisiin, vapauteen, demokratiaan ja oikeusvaltioperiaatteeseen. Ja myöskin tärkeä elementti oikeusvaltioperiaatteessa liittyen rikosmenettelyihin on äh, syyttömyysepäily ja nyt sitten kun on tulkkaus ja kääntäminen, niin nyt tämä uusi direktiivi on uusi tärkeä rakennuspalikka, jotta voidaan varmistaa, että syytetyille ja epäilyille EUn laajuisesti taataan oikeudenmukainen menettely. Se, että kehitetään samankaltaisia menettelyjä, voidaan myöskin vahvistaa kansalaistemme uskoa näihin oikeudenkäyntijärjestelmiin ja myöskin se, että vastavuoroisesti tunnustetaan oikeuksien tuomiot, varmistetaan. Henkilö voi nämä oikeudet ottaa huomioon vain silloin, kun henkilö tietää nämä ja on, on äärimmäisen tärkeää, että tietää oikeuksistaan, jotta tietää, mistä on kyse, koska jos viranomaiset eivät näitä oikeuksia anna, menettely ei ole oikeudenmukaista ja silloin tuomioitakin, tuomiotkin voivat olla vääränlaisia. Tämänhetkinen oikeusraami keskittyy parempaan työ, työhön viranomaisten välillä, mutta tämä uusi direktiivi keskittyy kuitenkin kansalaisiin ja niihin oikeuksiin, joita nämä henkilöillä on oikeudessa. Siinä katsotaan, että poliisit ja juristit sellaisessa tapauksessa, kun henkilö on pidätetty, saavat yksinkertaisessa muodossa kirjallisesti tietoa oikeuksistaan. Ja tulkkauksen ja käännöksen ohella annetaan tietoa oikeuksista ja e, että nämä myöskin sitten annetaan välittömästi tuomarille. Parlamentti sai näin laajennettua konkreettisia oikeuksia, joita epäilyn on tarkoitus saada. Eli tässä siis saimme mukaan oikeuden kiireelliseen sairaanhoitoon, oikeuden ottaa yhteyttä läheisiin ja oikeuden vaieta mukaan tähän direktiiviin. Kukaan ei tiedä. Puheenjohtaja, minulla on kuusi minuuttia. Kuinka kauan epäilty on tutkintavankeudessa ja kuinka kauan hänen, hänen vapauttaneen riistetään. Tästä syystä on tärkeää oikea-aikaisesti saada tietoa oikeuksistaan ja myöskin saada todistusmateriaalia epäilystä ei pidä tehdä mitään objektia menettelyssä, vaan se, hänen täytyy voida aktiivisesti olla mukana menettelyssä. Jäsenvaltioiden täytyy mahdollisimman nopeasti nyt hyväksyä direktiivi ja myöskin täytäntöön panna se. Myöskin tässä kohdin minä haluaisin kiittää parlamentin palveluja ja komissiota ja kiitän aivan erityisesti varjoesittelijöitä, jotka todella vahvasti ja loistavan yhteistyön voimin mahdollistavat tämän mietinnön. No nyt on tärkeää, että neuvosto ja komissio ryhtyvät eh, seuraaviin toimenpiteisiin yhdessä parlamentin kanssa ja että näin saadaan EU-laajuisesti yhtenäiset standardit ja menettelytavat. Kiitoksia oikein paljon. Kiitoksia tässä. Te oli teidän kuusi minuuttianne. Nyt sitten lopuksi saatte Neljä vielä. No niin, edustaja Reding. First... Puhemies, ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää erittäin vahvasta työstä, jonka hän on tehnyt, ja hyvin tehokkaasta tavasta, jolla neuvotteluja käytiin ja neuvottelut päätettiin tästä kysymyksestä niin, että voimme päästä yhteisymmärrykseen ensimmäisessä käsittelyssä. Ja haluaisin myöskin eh, kiittää herra Albrehtia, joka on Jurin lausunnonvalmistelija ja myöskin kaikkien varjoesittelijöitä joilla on ollut tärkeä rooli. Ja haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia kokonaisuudessaan, koska te olette eh, pitäneet yllä komission ehdotuksen kunnianhimoista tasoa ja eräs asia, joka on erittäin tärkeä eh, meidän kansalaisillemme, on oikeusluettelo, joka on pidetty yllä. Ehm, ja se, että nämä oikeuksista kerrotaan myöskin kirjallisesti. Ja se, että on lisäoikeuksia laitettu tähän listaan, muun muassa oikeus vaieta, mikä osoittaa, että on erittäin tärkeää, että parlamentilla – on yhteispäätösoikeus, koska parlamentti pitää yllä yksilön oikeuksia. Ähm, rikosoikeudelliset äh, Tämä liittyy oikeuksien äh, tiekarttaan ja tämä tiekartta on yksi pääprioriteeteista. Niin Oikeus tulla kuulluksi on toinen toimenpide ja oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin on jo hyväksytty, joten me etenemme tässä asiassa varsin nopeasti ja se on hyvä kansalaisten Euroopan näkökulmasta ja kansalaisoikeuksien näkökulmasta. Joissakin jäsenvaltioissa minulta on kysytty, että minkä ihmeen takia me teemme näin Eivätkö nämä oikeudet ole aivan tavanomaisia oikeuksia, joita kaikilla kansalaisilla on? Valitettavasti näin ei kaikissa jäsenvaltioissa ole. Joissakin jäsenmaissa joku ihminen voidaan tuoda oikeuden eteen ilman, että hänelle kerrotaan, että hänellä on oikeus lakimieheen tai tulkkiin. Olemme kuulleet tapauksista, joissa ihmisiä on kuultu oikeudessa, eivätkä he ole edes ymmärtäneet, mikä on heitä vastaan nostettu syyte. Näiden toimenpiteiden ansiosta syytetyt henkilöt saavat tämän oikeutensa sisältävän tiedotteen eteensä ja ymmärtävät, mitä oikeuksia heillä on, ja näin ollen saavat asianmukaisesti tietoa siitä, mitä syytteitä heihin kohdistuu. Ja tämä on oleellista tämän päivän Euroopassa, jossa useat kansalaiset käyttävät oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen ja muuttavat maasta toiseen opiskellakseen, tehdäkseen työtä tai eläköityäkseen. Ja näiden kansalaisten täytyy saada nämä oikeudet. Jos nämä ihmiset joutuvat oikeuden eteen, heidän täytyy olla varmoja siitä, että heidän oikeuksiaan kunnioitetaan ja parlamentti haluaa tähän myötävaikuttaa. Näiden oikeuksien hyväksyminen vahvistaa myös erilaisten oikeusjärjestelmien vastavuoroista ymmärrystä ja kunnioitusta, joka on edellytys sille, että oikeudellinen yhteistyö toimii asianmukaisesti Euroopan unionissa, koska keskinäinen luottamus on oleellista tämän välineen toimivuudelle. Tällä toimenpiteellä me luomme oikeuden vapauden alueen Eurooppaan, joka hyödyttää kaikkia Euroopan kansalaisia. Kiitän parlamentaarikkoja tälle hankkeelle annetusta tuesta. Kiitokset ja nyt sitten oikeusasian valiokunnan puolesta kollega Albrecht. Ja, dank, Herr Vorsitzender. Äh, Kiitos puhemies. Minä olen oikeusvaliokunnan esittelijä tässä aiheessa ja haluaisin kiittää esittelijä Libe-valiokunnassa. Me olemme tehneet erinomaista yhteistyötä Euroopan parlamentissa tämän asian parissa ja oikeusvaliokunnassa olemme pystyneet tuomaan näkemyksiämme esiin ja muutkin kollegat eri valiokunnissa ovat saaneet näkemyksiään esiin ja haluaisin kiittää huomiot, kiinnittää huomiota ja kiittää myös oikeusasioista vastaavaa komissaaria siitä, että tämä asia on nyt viety eteenpäin ja tällä tavoin voidaan parantaa tiedonsaantioikeuksia oikeuksia rikollisoikeudellisissa menettelyissä. On tärkeää, että luodaan yhtenäiset standardit tälle alalle ja tämä on tärkeää kansalaisten näkökulmasta, koska vain hyvin tiedotetut ja hyvin asioista perillä olevat kansalaiset voivat käyttää täysimääräisesti oikeuksiaan. On kiinnostavaa seurata, mitä oikeuksia tulevaisuudessa laaditaan Euroopan kansalaisille. Minä haluaisin kääntää katseeni jo tulevaisuuteen ja toivoisin, että mahdollisimman nopeasti voitaisiin vielä laajentaa näitä oikeuksia siten, että esimerkiksi oikeutta asianajajaan laajennettaisiin äh, ja toivon, että voimme tällä samalla työryhmällä tehdä töitä ja myös muiden valiokuntien esittelijät voisivat olla tässä työssä mukana. Ja kiitän myös Ähm, jäsenvaltioita ja äh, nostan myös esille sen, että jotkut jäsenvaltiot olivat hieman vastahankoisia tämän asian etenemisen suhteen. On erittäin tärkeää, että tätä asiaa viedään yhdessä eteenpäin. Tämä on parlamentille tärkeää. Kiitokset ja nyt sitten eri poliittisten puolueryhmien edustajat. Ensinnäkin kahden minuutin ajan EPPn puolesta kollega Elena Antonescu domnule președinte. Kiitos puhemies. Tiedonsaanti oikeus syytetyille ja syytteeseen asetetuille on välttämätöntä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takaamiseksi. Tietojen saanti oikeuksista on perusoikeus. Jotta ihminen voi valmistautua syytteeseen, hänen täytyy tietää, mitä, mistä häntä, häntä syytetään ja minkälaista todistusaineistoa häntä vastaan on kerätty. Yleensä syytetty ei välttämättä tätä kaikkea tietoa saa ja jäsenvaltioiden välillä on merkittäviä eroja tiedon saannissa. Jos syytetty ei saa riittävästi tietoa, oikeusprosessi ei voi olla oikeudenmukainen ja se voi johtaa turhiin ja kustannuksiin ja turhiin, turhan pitkiin oikeudenkäynteihin sekä kustannuksiin, jotka liittyvät oikeuslaitoksen toimimattomuuteen. Meillä ei ole riittävästi normeja ja sääntöjä ja olemassa olevia sääntöjä ei täytäntöön panna kunnolla. Euroopan ihmisoikeussopimuksen säännökset eivät ole riittäviä, koska sen soveltamismenettely on riittämätön eikä se anna riittävää suojaa kaikissa tapauksissa syytetyille. Se tapa, millä valtiot käyttävät kansallisissa prosesseissaan tätä sopimusta, ei ole yhdenmukaista. Siksi tarvitsemme yhteisötason toimia yhteisötasoinen instrumentti, joka helpottaisi yhteistyötä jäsenvaltioiden välillä, perustuu vastavuoroiseen tunnustamiseen oikeudellisissa päätöksissä ja tällainen puoliautomaattinen vastavuoroinen tunnustaminen vaatii luottamusta eh, tuomarien ja oikeuslaitosten välillä. Tämä on akuutti ongelma, eikä se rajoitu pelkästään joihinkin jäsenvaltioihin. Sen vuoksi, kun hyväksymme tämän direktiivin, olemme menossa kohti parempaa perusoikeuksien suojaa Euroopan unionissa. Haluaisin kiittää esittelijää sekä varjoesittelijöitä erinomaisesta yhteistyöstä tässä hyvin tärkeässä asiassa. Ja kiitän myös komissaaria, joka on hyvin sitoutunut tähän asiaan ja tämän tyyppiseen toimintaan. Kiitän. Signora, signora Antonescu, Kiitokset, Rova Antonescu. Rova Antonescu. Kiitokset puheenvuorostanne. Haluaisin sanoa teille, että tulkit ilmoittivat minulle, että puhutte liian nopeasti. Jälleen kerran minun täytyy kertoa puhujille, että näette näytöllänne merkin joka kertoo teille, että teidän täytyy puhua hitaammin, jotta teidän puheenvuoronne voidaan tulkata. Kun luette esimerkiksi nopeasti tekstin, niin te voisitte yrittää puhua vähän hitaammin. Ja kun huomaatte, että näytöllänne syttyy valo, niin teidän täytyy huomioida, että teidän täytyisi puhua hitaammin. Tulkit eivät pysy perässä. Kiitokset kuitenkin Rova Antonescu siitä, että ymmärrätte tämän ensi kerralla. No nyt sitten sosialistien puolesta puolitoista minuuttia. Monika Flasikova Benova. Kiitos, herra puhemies, arvoisa komission edustaja. Euroopan ihmisoikeussopimus ja perusoikeuskirja määrittävät tämä epäiltyjen ja syytettyjen perusoikeudet, esimerkiksi juuri oikeusasianajan, oikeustulkkaukseen ja käännöksiin, oikeus saada tietoja syytteestä, oikeus pidätyksen säännölliseen uudelleen tarkasteluun ja oikeusasian käsittelyyn oikeudessa. Ja nykyinen ehdotus esittää, että näitä oikeuksia pitäisi vielä parantaa, erityisesti mitä tulee tiedonsaantioikeuden vahvistamiseen. Tämä kattaa myös sellaiset tilanteet, joissa henkilö on pidätetty Euroopan pidätysmääräyksen nojalla. Tällaiset vähimmäisstandardit eurooppalaisella tasolla, jotka muodostavat nämä perusperiaatteet, näiden tulisi helpottaa tuomioistuinten välisiä yhteistyömenettelyjä eri jäsenmaiden välille. Olen jurivaliokunnan näkemyksen kanssa samaa mieltä, että etenemissuunnitelma on vähän hajanainen ja pirstaleinen. Tämä oikeus tiedonsaantiin on ehdotettu toiseksi toimenpiteeksi ja tämä on vain osa oikeuksia ja ehkä sulkee pois muita oikeuksia, esimerkiksi oikeus oikeusapuun, oikeus olla yhteydessä perheenjäseniin, olla yhteydessä oikeudelliseen neuvonantajaan ja nämä, näitä oikeuksia pitäisi vahvistaa erityisesti heikommassa asemassa olevien yksilöiden kohdalla, että näitä tulisi tarkastella suhteessa muihin oikeuksiin. Kiitos komission jäsenelle ja toivon, että nämä ehdotukset otetaan huomioon, kun tätä asiaa viedään eteenpäin. Kiitokset Monika. Ja nyt sitten liberaaliryhmän puolesta kahden minuutin ajan edustaja Sarah Ludford. Kiitos puhemies. Onnittelin Sippeliä esittelijänä menestyksekkääseen lopputulokseen saavuttamisesta. Tuen myös komissaari Reddingin kanta-asiassa. Tietysti uhri ja syytetty on herkässä asiassa, asemassa ja hänen pitää voida tietää, mitkä hänen oikeutensa ovat. Ihmiset eivät välttämättä ymmärrä näitä oikeuksia ja tämä tietämättömyys on edelleenkin vaikeampaa, jos henkilö on ulkomaalainen eikä tunne näitä asioita eikä välttämättä osaa kieltä. Ja myöskin tutkintavankeus voi olla hyvin epäselvä käsite. EU-lakeja tarvitaan, jotta voidaan tehdä konkreettiseksi ne oikeudet, joita Euroopan ihmisoikeussopimuksessa on. Euroopan parlamentti oikein taisteli saadakseen tiedon niin nopeasti kuin mahdollista heti, kun henkilöä syytetään jostain, henkilö tietää, että häne, hänelle on syytä mahdollisesti tulossa. Henkilöä ei voida syyttää tai eh, häneltä ei voida evätä eh, tietoa tai esimerkiksi konsuliapua tällaisessa tilanteessa. Henkilön pitää voida saada kaikki poliisin ja syyttäjäviranomaisen käytössä olevat todistusaineistot itseään koskien, jotta hän voi puolustuksensa mm, perustaa. Mielestäni Esimerkiksi vaikenemista oikeutena pitää myös korostaa. Mitä tulee menettelytapa oikeudellisiin sääntöihin, käännöksiin ja tulkkausapuun, se oli erittäin hyvä aikaansaannos. Yhdistyneessä kuningaskunnassa on puolustusasioissa hyvin hyvä maine ja siksi oman maani on oltava hyvin sitoutunut tähän hankkeeseen. Tämä on kuitenkin viivästynyt jo useita vuosia, jotta saisimme yhteistyötä syntymään syöttäjäviranomaisten välillä. Toivottavasti saamme nyt vielä oikeudenmukaisten oikeusprosessien rakennelmaan uuden kiven muurattua niin, että tällainen epätasa-arvo on menneisyyttä. Kiitos. Kiitokset edustaja Ladford. Ja nyt sitten ECR-puolueryhmän puolesta minuutin ajan panie przewodniczący. Me puhumme erittäin tärkeästä ja välttämättömästä direktiivistä. Tämä menettely johtaa siihen, että äh, henkilö voi nauttia oikeuksistaan vain silloin, kun hän saa tiedon niistä. Henkilö, joka pidätetään, hänellä on usein ongelmia saada oikeutta ja turvaa, ja erityisesti jos tämä tapahtuu vieraassa maassa, niin silloin vaikeudet kasaantuvat. Tarvitaan täydellistä tietoa tilanteesta, ja viranomaisten täytyy huolehtia tällaisesta tiedonannosta. Voin hyväksyä tämän direktiivin ratkaisun, mutta haluaisin kuitenkin viitata siihen, että täytäntöönpano on tässä tärkeää. Tämä on hyvin arkaluontoinen aihe, ja oikeuden ala ylipäänsä on vaikea ala. Ja totta kai täytyy taata se, että tämä direktiivi toimii myös käytännössä. Väärinkäytöksiä täytyy myöskin välttää. Kiitokset kollegalle ja nyt sitten Vapaa ja demokraattinen Eurooppa puolueen puolesta minuutin ajan kollega Gerard Batten. Tämä direktiivi sisältää tiedonsaantioikeuden, mikäli henkilöön kohdistuu Euroopan pidätysmääräys. Pidätysmääräyksen kohdalla annetaan lyhyt kirje ja pidätysmääräykseen eh, henkilöillä ei useinkaan ole juurikaan oikeuksia ja tällöin eh, tuomioistuin ei voi evätä eh, karkotusta ja tällöin näitä oikeuksia ei voida soveltaa. Joitakin jotkut henkilöt karkotetaan ja he joutuvat sitten tutkimu, tutkintaan omassa maassaan. Ja omassa vaalipiirissäni eräs henkilö joutuu kohta karkotetuksi Espanjaan häntä syytetään asiasta, jonka hän ehkä tekisi tulevaisuudessa. Jos olette kiinnostuneita, annan teille lisätietoja. Englantilainen tuomioistuin voisi evätä tämän karkotuksen, mikäli sillä olisi oikeus siihen. Ja se, että tällainen on olemassa, niin se on erittäin laiha lohtu. Kiitokset. Ja nyt sitten Pätenin myötä päätimme puolueryhmien edustajien puheenvuorot ja seuraavaksi ovat vuorossa kollegat, jotka puhuvat omissa nimissään ja ensimmäisenä heistä kahden minuutin ajan Rafaele Paldaserra. Presidente, gentile komissaari. Kiitos puheenjohtaja. Komissaari, hyvät kollegat. Huolimatta siitä, että EU-jäsenvaltiot joutuvat kunnioittamaan kansalaisten oikeutta oikeudenmukaiseen oikeusprosessiin, tiedonsaanti oikeus rikosoikeusmenettelyissä vaihtelee maasta toiseen huomattavasti. Joissain jäsenvaltioissa todetaan, että syytetylle on annettava vain suullinen tiedonanto oikeuksista. Toisissa maissa vaaditaan se kirjallisesti tai vain syytetyn pyynnöstä. Joka vuonna yli kahdeksan miljoonaa rikosoikeusprosessia on meneillään EU-jäsenvaltioissa ja voimme huomata, miten suuria puutteita tässä järjestelmässä on. On otettava huomioon direktiivin tavoitteet ja viittaisin erityisesti siihen yleiseen sääntöön, joka vaatii tiedon antamista uhreille, syytetyille heidän oike- oikeuksistaan ennen kuin prosessiin ryhdytään, erityisesti liittyen oikeusavun saamiseen, esimerkiksi asianajan käyttöön tai tulkkauspalveluiden käyttöön. Seuraavaan vaiheeseen haluaisin viitata kahteen erityiseen oikeuteen, erityisesti täyden tiedonsaanti syytteestä ja toiseksi vielä oikeus saada kaikki aineistot, todistusaineistot käyttöön. Nämä ovat kaksi perustavaa olevaa vaatimusta, jotta voidaan arvioida syytteen oikeudellisuutta, oikeutta ja olla myös oikeudenmukainen puolustus, puolustuksen perustamisessa. Kiitän nyt tästä monenvälisestä keskustelusta, jolla aikaan saadaan homogenisempää kehittymistä oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takamiseksi. Kiitos. Kiitokset. Edustaja Paltaserre, teidän tahtinne ja äänen painonne ovat jokaisen tulkin unelma. Haluan onnitella teitä tästä erittäin hyvästä puheenvuorosta ja minä voin kertoa teille, että olette todella varsinainen esimerkki ja malli kaikille muille. No nyt sitten puolentoista minuutin ajan kollega Blinkevičiūtė. Pone e, Kiitos puhemies. Aluksi haluaisin onnitella esittelijän erinomaisesta mietinnöstä. Tämä direktiivi on todella merkittävä askel eteenpäin, kun pyrimme varmistamaan sen, että noudatamme yhtenäisiä vähimmäisstandardeja, mitä tulee tiedonsaantioikeuteen rikollisissa, rikosoikeudellisissa menettelyissä. Ei ole tarpeeksi, että henkilö tietää oikeutensa, vaan niitä pitää voida myös käyttää konkreettisessa tilanteessa, koska menettely oikeudet, jos, ne eivät ole, jos niitä ei käytetä, niin sehän saattaa johtaa hyvin hankaliin tilanteisiin. Ja näitä pitää pystyä käyttämään sekä henkilön kotimaassa että muissa EU-maissa. Prosessuaalisia oikeuksia tulee vahvistaa kaikkialla, mitä tulee esimerkiksi oikeuteen asianajajaan ja tulkkaukseen sekä käännöksiin. On tärkeää, että voidaan noudattaa reiluja rikosoikeudellisia menettelyitä ja sen takia kunkin jäsenvaltion täytyy taata epäillylle tai syytetylle henkilölle nämä oikeudet ja niiden soveltamisen mahdollisuus. Tiedonsaantioikeus ei saa myöskään rajoittua vain tietoon syytteestä ja oikeudesta asianajajaan, vaan henkilön täytyy myös pystyä tiedottamaan asiasta perheenjäseniään, työnantajaan ja konsuliaan. Kiitokset ja nyt sitten Axel Foss kahden minuutin ajan. Kiitokset puhemies, arvoisa komissaari Reding. Heti alkuun haluaisin sanoa, että Birgit Sipelin työ ja ö, edistys on sellaista, että otan sen ilolla vastaan ja on tärkeää, että luomme tällaiset vähimmäisvaatimukset rikosoikeudellisiin menettelyihin Euroopan unionin alueella. Aivan alusta alkaen olen ollut sitä mieltä, että komissio on esittänyt hyvän ehdotuksen ja haluaisin siksi aivan erityisesti onnitella komission jäsen Redingiä. Tässä menettelyssä minulle itselläni on ollut tärkeää, että epäilyn oikeudet, erityisesti oikeus olla vaiti, ovat huomioituja. Ja tämä on tosiaankin tämän, tänään toteutunut ja olen siitä hyvin iloinen. Tästä mietinnöstä keskusteltaessa on käynyt selville, että monissa jäsenvaltioissa ei ole lakisääteistä velvollisuutta antaa tietoa näistä asioista ja vain kymmenessä jäsenvaltiossa epäilty saa kirjallisen ilmoituksen oikeuksistaan ja kolmessa jäsenvaltiossa ei ole minkäänlaista mahdollisuutta nähdä edes asiakirjaa. No, kun sitten tarkkailemme esimerkiksi Ranskaa ja sen tapauksia, niin asianajalla esimerkiksi ensimmäisessä vaiheessa minkälaista mahdollisuutta tulla mukaan menettelyyn, niin meidän täytyy todella pyrkiä muuttamaan tilannetta Euroopassa lähiaikoina, sillä näin me luomme luottamuksen järjestelmiimme ja myöskin vastavuoroinen tunnustaminen on mahdollista silloin rakentaa. Ja me tarvitsemme siis vähimmäisvaatimukset ja eurooppalaista ilmoitusasetusta ei ehkä ole vielä saavutettu, mutta kuitenkin olemme ottaneet suuren askeleen eteenpäin ja haluan onnitella kaikkia tähän osallistuneita. Kiitokset edustaja Foss ja nyt sitten minuutin, puolitoista minuutin ajan edustaja Carmen Romero Lopes. Kiitokset puhemies. Ensinnäkin haluaisin onnitella komissaari Redingia ja komissiot koko tästä paketista. Tämä äh, käsittely on ollut pitkään jumissa ja Ruotsi teki tässä tiekartan, mutta silti tässä ei kovinkaan paljon edistytty. Tämä osoittaa, että nyt olemme oikealla tiellä. On hyvin tärkeää, että viemme tätä ehdotusta eteenpäin ja haluaisin kiittää kaikkia osallistujia siitä, että he ovat ottaneet tähän nämä tärkeät elementit mukaan. Ensinnäkin perusoikeudet, kun henkilöä epäillään rikoksesta, oikeus vaieta ja oikeus saada tietää, mistä henkilöä syytetään. Nämä ovat hyvin tärkeitä, mutta minä haluan aivan erityisesti tässä puheenvuorossani korostaa sitä, että oikeus syntyy näin oikeus saada tulkkausta ja käännöksiä perustuu oikeastaankin epäilyn oikeuksiin. Milloin tämä oikeus syntyy? Milloin henkilö, henkilön täytyy voida nauttia näistä oikeuksista? Silloin, kun häntä aletaan epäilemään. Ja itse asiassa tämä oikeus syntyy silloin, kun henkilö saa tiedon, että häntä ylipäänsä epäillään. Kiitokset, Carmen. Ja nyt sitten minuutin ajan edustaja Joan Enchiu. Kiitos puhemies. Ensinnäkin haluaisin onnitella esittelijää hänen työstään ja erinomaisesta mietinnöstä. Haluan onnitella myöskin komissaari Redingiä siitä, että hän on esittänyt direktiiviehdotuksen hyväksyttäväksi. Tämä direktiiviehdotus vastaa todelliseen ongelmaan, jonka Euroopan kansalaiset kohtaavat. Heillä on vapaa liikkuvuus Euroopassa, mutta he joutuvat kohtaamaan 27 eri jäsenvaltiossa eri järjestelmät. Tarvitsemme oikeusjärjestelmien sekä siviili- että rikosoikeusprosessien yhdenmukaisuutta. On saatettava käyttöön yhteiset säännöt, yhteiset perustat syytettyjen ja epäiltyjen kohtelussa. Monet eivät tunne sitä lainsäädäntöä, joka heitä kohtaa esimerkiksi joutuessaan syytetyksi vierassa maassa. Yksi esimerkki ovat äh, Romanian ja Bulgarian äh, romaniväestöön kuuluvat henkilöt. He ovat joutuneet poistumaan maasta tietämättään, mistä heitä on syytetty ja heidän tietonsa oike- heidän perusoikeuksistaan ovat täysin puutteelliset. Tällaiset perustiedot täytyy kaikille saada. No. Kiitokset ja viimeinen puhuja tällä kierroksella on Ziobro kahden minuutin ajan. Äh, kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat. Oikeus saada tietoa rikosoikeudellisissa menettelyissä on tärkeä asia epäilyille ja syytetyille. Tämän pitäisi olla vähimmäisstandardi jokaisessa jäsenvaltiossa. On erittäin hyvä, että parlamentti on vienyt tätä asiaa osaltaan eteenpäin. Me olemme tyytyväisiä siitä, että perusoikeudet sisällytetään tähän direktiiviin, hyvä niin, mutta älkäämme unohtako sellaisia asioita, jotka tästä ovat jääneet pois. Esimerkiksi uhrien oikeudet pitäisi nostaa esille. Uhrit ovat usein hyvin hankalassa tilanteessa. He eivät välttämättä saa tietoa asianmukaisesti ja he joutuvat helposti järkyttävien rikosten uhreiksi. Saattaa olla, että uhrit joutuvat syytetyiksi rikoksesta jossakin maassa, jossa he vaikkapa matkailevat, eivätkä pysty puolustautumaan puutteellisen kielitaidon takia. Meidän tulisi tarkastella asian kaikkia ulottuvuuksia. Älkäämme unohtako uhrien oikeuksia ja myös näiden niin sanottujen sekundaaristen uhrien oikeuksia. Valitettavasti nämä uhrit eivät valitettavasti pysty usein käyttämään oikeuksia ja joutuvat uhreiksi jälleen kerran. Valtioiden pitäisi pystyä suojelemaan näitä henkilöitä ja useinhan on jopa niin, että rikollis ryhmät saavat itse asiassa parempaa palvelua, ikään kuin he saavat paremmin tietoa ja pystyvät käyttämään oikeuksiaan paremmin kuin uhrin asemassa olevat syytetyt ja epäillyt. Meidän tulisi uhrien asemaan kiinnittää entistä enemmän huomiota ja monet joutuvat epäilyksi tai syytetyksi uhreina. Ja tätä tulisi laajentaa tätä katsantoa. Kiitoksia edustajat Siobro. Nyt tämä kierros on saatu päätökseen. Ja nyt sitten Catch the Eye-menettely. Tässä ei ole kovinkaan monta henkilöä, mutta ensimmäisenä minuutin ajan Elena Pacescu. Kiitos puhemies. Rikoslainsäädäntö jäsenvaltioissa. Sen on otettava huomioon kaikki ne oikeudet, joita Euroopan kansalaisilla on. Kiinnitän huomiotanne tarkistukseen neljä, jossa puhutaan oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin. Tässä selkeästi sovelletaan monikielisyyden periaatetta, joka löytyy perustamissopimuksista ja se kattaa kaikki EUn ä, ähm, ä, äh, alueet. Tässä heijastellaan EU-laissa sitä, että taataan yhtenäinen pääsyoikeuteen ja kunnioitetaan yhtä perusvapautta Euroopan unionissa. Tuen sitä, että jokainen epäilty tai syytetty, hänelle on annettava tällainen tiedonanto oikeudestaan saada tietoa. Perustiedonsaantioikeus ei toteudu. Kiitokset ja sitten Brendergast. Thank you. Judicial cooperation in the EU. E Kiitos. Oikeudellinen yhteistyö Euroopan unionissa tarkoittaa sitä, että rikollisten ei pidä antaa käyttää hyväksi eri maiden erilaisia järjestelmiä. Meidän täytyy pitää huolta siitä, että kun henkilöä syytetään tai epäillään rikoksesta jossain toisessa jäsenmaassa, hän ei joudu kärsimään oikeudellisten järjestelmien erilaisuuksista. Tämä direktiivi tulee vahvistamaan prosessuaalisten oikeuksien vahvistamista rikosoikeudellisissa menettelyissä ja vahvistaa, että kun henkilöt joutuvat epäillyksi tai syytetyksi rikoksesta missä tahansa Euroopassa, he voivat käyttää yhtenäisiä oikeuksia. Jäsenmaiden täytyy varmistaa, että näitä oikeuksia noudatetaan niiden alueella ja että henkilöt voivat näitä oikeuksia soveltaa. Vaikka kaikki jäsenmaat eivät ole Euroopan ihmisoikeussopimuksen allekirjoittajavaltioita, ihmisoikeudet ovat universaaleja kaikkialla Euroopassa. Jäsenmaiden täytyy kunnioittaa toisten valtioiden oikeudellisia järjestelmiä ja henkilöiden pitää voida käyttää näitä oikeuksia missä tahansa Euroopassa he ovatkin. Kiitokset ja sitten edustaja vážený pán predsedajúci. Ak sa občan... E, Kiitokset puheenvuorosta. Jos jonkun toisen EU-maan kansalainen joutuu, löytää itsensä tilanteesta, että hän on epäilynalainen tai syytetty jostain rikoksesta, niin tuntuu, että kansalainen on aika epätoivoisessa tilanteessa siksi, että että ihmisillä ei ole käsitystä siitä, minkälaista minkälainen järjestelmä hänellä on vastassaan. Uusi direktiivi on mielestäni myönteinen ja lupaava viesti oikeaan suuntaan niin, että saadaan aikaan edes joitain yhteisiä sääntöjä. Tällaiset perusvähimmäistandardit rikosprosesseissa mahdollistavat sen, että julkiset viranomaiset voivat välttää virheitä, jotka voivat kyseenalaistaa heidän toimintansa oikeudenmukaisuuden. Uusi direktiivi varmasti vaikuttanee siihen, että tilanne kehittyy myönteisen suuntaan kansalaisten kannalta. El señor Kiitokset. Sitten edustaja Möltser. Kiitokset puhemies. Voisi olettaa, että Euroopan unionissa on itsestään selvää tai kaksinkertaista, että on oikeudet rikosoikeudellisessa menettelyssä. Meillä on perustus, perusoikeuskirja ja voisi olettaa, että tämä kaikki toimii moitettomasti. Kahdeksan miljoonaa oikeudellista menettelyä Euroopassa kuitenkin on vastaan ja kaikki ei toimi ihan täydellisesti. Jos henkilöä epäillään tai syytetään toisessa valtiossa ja hän ei saa tietoa perusoikeuksistaan, niin voidaan kuitenkin sanoa, että tilanne on joltain, jossain osin nyt parantunut. Juridinen kieli on niin vaikea, että usein ei äidinkielelläkään ymmärrä kovin hyvin, mistä on kyse. Siksi on erittäin hyvä asia, että ilmoitus annetaan kirjallisesti epäilylle – näin ei ainoastaan säästetä tulkkikuluissa, vaan myöskin pystytään välttämään oikeudellisia virheitä. Kiitos. Sitten viimeinen, edustaja Sinclair. Thank you, Mr. Mr. Chairman. Kiitos, herra puhemies. Vaalipiirini edustajat olisivat ihmeissään, että tarvitaan direktiivi, että ihmisellä on oikeus soittaa asianajajalleen. Kyllähän meillä on yleensä aika kattavat oikeudelliset oikeudet. Ja on ihmeellistä, että tällaisia oikeuksia pitää ylipäätään ottaa esille. Ja yksi kollega tässä totesikin Euroopan pidätysmääräyksen heikkouksista, jolloin eh, tämä brittituomioistuin ei pystynyt mitenkään estämään henkilön epäoikeudenmukaista karkotusta johonkin toiseen maahan eh, tämän direktiivin nojalla, joten kyllähän tämä osoittaa, että oikeusjärjestelmät eivät toimi. Meidän täytyy pystyä suojelemaan kansalaisia paremmin EU-ssa. No niin, nyt sitten catch the menettely on saatu päätökseen ja annamme puheenvuoron komission jäsenelle Redingille, joka vastaa kaikkiin puheenvuoroihin. Olkaa hyvä. Thank you, uh, President. Kiitos puhemies. On harvinaista, että tässä talossa kaikki poliittiset ryhmät oikealta vasemmalle ja keskustan kautta ovat samaa mieltä toimenpiteestä. Ja nyt vaikuttaa siltä, että tällä kertaa on näin. Olen hyvin iloinen siitä, että huomenna se, mitä libevaliokunnassa valiokunnassa on tapahtunut, suuri enemmistö tulee tukemaan tätä päätöstä. Ja mitä pikemmin direktiivi saadaan voimaan, sitä parempi siitä tulee. Tietenkin sen täysi siirtäminen jäsenvaltioiden lainsäädäntöön täytyy tehdä myös hyvin nopeassa tahdissa. Se on hyvin voimakas viesti siitä, että Eurooppa on tosissaan kansalaistensa oikeuksien suojelemisessa. Tiedän, että suurin osa teistä, jotka ovat puhuneet täällä tänään, työskentelevät nyt jo kovasti prosessioikeuksien tiekartan kolmansen, kolmannen toimenpiteen mm, puolesta asiana, oikeusasianajajan ja toivon, että Euroopan parlamentti auttaa komissiota tässä asiassa, koska on vielä jäsenvaltioita, jotka vastustavat edelleen sitä, että asianajaja saadaan mukaan. Ja luotan nyt Euroopan parlamentin tukeen siinä, että saamme syntymään tasapainon ehdotuksessa toisaalta puolustuksen välillä ja sen välillä, että rikostutkintaa tehokkaasti harjoitetaan. Mielestäni tekstiä on parannettava ja olen teidän käsissänne, jotta saamme paremman tekstin mm, aikaan. Kiitän teitä siitä, että tuette tätä esitystä. Kiitos, että äänestätte siitä huomenna ja kiitos, että autatte meitä seuraavissa askeleissa. Kiitän. Kiitokset komission jäsen, varapuheenjohtaja. Haluamme kiittää komissiota tästä hyvästä työstä. Päätämme tämän keskustelun antamalla puheenvuoron esittelijä Sipelille, hänelle puheenvuoro kahdeksi minuutiksi. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe... Kiitos puhemies. Aluksi puhuin hitaasti ja ylitin aikani. Ja senpä takia nyt rajoitan puheenvuoroni vain yhteen keskeiseen kohtaan. Rova Reding jo totesi, että tämän päivän keskustelu on osoittanut, äh, minkä myös yksimielinen päätös Libe-valiokunnassa teki ilmeiseksi, että näiden prosessuaalisten oikeuksien vahvistaminen on oleellinen asia, joka on rajat ylittävä ja kaikkia koskettava asia. Ja siksi toivon ja myös uskon, että seuraavassa vaiheessa me voimme saada tämän oikeuden asianajajan vielä paremmaksi. Saamme komissiolta siihen hyviä ehdotuksia ja sitten teemme yhteistyötä neuvoston kanssa ja parannamme edelleen tätä direktiiviä. Toivon esittelijä Antoneskulle kaikkea hyvää ja olen varma, että hän voi saada tähän tämän parlamentin tuen. Kiitokset edustaja Sippel. Ja kiitos siitä, että sääsitte aikaa haluamme päättää keskustelun ja äänestys järjestetään huomenna puolen päivän aikaa. No niin, nyt sitten seuraava äänestyslista.